We're starting. <laughs> aloitetaan kollegat, aloitetaan. Meillä on äänestettävä. Tervetuloa. Terveisiä Busekilta ja hänen linjallaan testataan äänestyslaitteista, te- testataan elektronista äänestämistä. Oletteko valmiita joulun tuloon? Työjärjestyspuheenvuoro. Yes, uh, I have no... Niin, minulla ei ole korttia mukana, niin, mutta toivottavasti se tulee tänne pian. In Paul. Uh, Paul, lasketaan sinut mukaan. Äänestys alkaa. Are you ready for Christmas? And the vote is closed. Yeah, many are. Many are. Aika moni on valmis joulun tuloon. Selvä. Aloitetaan ensimmäisellä äänestyksellä luonnos kohti digitaalista strategiaa. Herra Potikofer on esittelijä. Kompromissitarkastus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tarkistus yhdeksänen What is open? Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylät hylätty. Tarkastus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Etron äänestys. näistä alkaa. Äänestys päättyy. Could you move to uh, another seat perhaps and see if it works there, please? Voisitteko vaihtaa eri paikkaa, jos tuo ei toimi, mutta enemmistö on selvästi tämän hyväksynyt. Amendment number 17 in favor. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 osaa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 21. äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty selvästi. Tarkistu 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuokin kun äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 26. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yhdeksän puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 50, koneäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kompromissitarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tasan kappale, tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt loppu äänestys, nimenhuuto äänestys, koneäänestys alkaa. And vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijä Bytikofaa. Kohta viisi esityslistalla Egyptin arabitasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen koskevat ehdot ja edellytykset vahvistaa Euroopan unionin ja Egyptin välistä tieteellistä teknologista yhteistyötä. Edustaja Sako Raffa on esitteli elektroninen nimenhuutoäänestys alkaa. And vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Prima jälleen kerran, tällä kertaa Algerian tasavalta. Raffa en esittelijä, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän Prima ja Libanonin tasavalta. Sakorafan esittelijä, koneäänestys, nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavana kohta kahdeksan. Prima ja Jordanian kuningaskunta. Koneäänestys, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lopulta kohta yhdeksän. Äänestys tai nimitykset Aserin johtokuntaan – koneäänestys. Nick Herzog täysjäseneksi. Koneäänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Äänestys numero kaksi. Mitä Thompson varajäseneksi. Koneäänestys alkaa. vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lopulta ehdokkaiden hyväksyntä. Koneäänestys alkaa. And vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Mrs. Herzog is in the room. Edustaja Herzog taitaa olla paikalla. Onnittelut teille. Mielenkiinnolla seuraamme työtänne tulevaisuudessa. Kiitos. Äänestykset päättyvät tähän. Siirrymme eteenpäin kohtaan 10 esityslistalla. Seuraava monivuotinen rahoituskehys vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu. Lausuntoluonnoksen käsittelyä valmistelija on edustaja Marin Esku EPP-ryhmästä minuutin tauko ja sitten jatkamme kohdasta 10 esityslistalla. So, dear colleagues, um... Hyvät kollegat, meiltä puuttuu esittelijä, joten esityslistaa täytyy vähän rukata. Aletaan lopusta. 12 palautetta käynnissä olevista neuvotteluista, joka koskee eurooppalaista kommunikaatiokoodi sitten eurooppalaista Berekkiä, elektronisen kommunikaation virastoa. 25. lokakuuta keskiviikkona oli ensimmäinen sovittelukokous ja pyöritään luodaan uudet raamit elektroniselle viestinnälle viimeistään huhtikuussa, joten annan puheenvuoron esittelijälle. Castillo, kaksi minuuttia. Um. Kiitoksia puheenjohtaja, kuvailitte hyvistä tilannetta, mikä meillä nyt tällä hetkellä on. Ensimmäinen kolmikanta neuvottelu oli 25.10. Toinen Viron puheenjohtajakauden aikana pidetään 6. joulukuuta. Ja täytyy sanoa, että ensimmäinen kolmikantaneuvottelu kehittyi samalla linjalla kun pyrittiin vastaamaan suuren enemmistön toiveisiin ja siihen sopimukseen, joka tässä valiokunnassa saatiin, joka tuki tätä mandaattia. Ja jotka tuntevat asian paremmin, niin kyseessä on asia, jossa päätavoitteena on viedä eteenpäin investointeja sen suhteen, että kehitellään korkeakapasiteettisia verkostoja. Ja näin saadaan aikaiseksi sellainen oikea ympäristö tämän asian kehittämiseksi ja meillä on tässä sitten eri osiot, palvelut ja muut. Ja ensi kolmikantaneuvottelussa keskittymme nimenomaan tähän taajuuskysymykseen ja pyrimme saamaan oikean vastauksen aikaiseksi nyt Viron puheenjohtajakaudella ja olemme ennakoitaneet jo näitä kolmikantaneuvotteluita, koordinointi ja osallistuminen kaikkien poliittisten ryhmien toimesta näihin eri osioihin on erinomaista joten ei siitä voi valittaa. Ajatuksena on se, että viedään päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuonna 2018 tämä asia. Eli tilanne on tämä. Olemme vasta aloittaneet tämän toiminnan kesken, mutta asiat näyttävät oikein hyvältä. Kiitoksia. Happy to hear that. Hauska kuulla. Rokasti jo. Odotamme kuulevamme lisätietoja teiltä seuraavien kolmekanta keskusteluiden jälkeen. Paljon kiitoksia. All right, we are... Selvä. Nyt siirrytään kohtaan 11. Ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston kesken eurooppalaisesta bisnestilastosta herra Lewandowski EPPstä on paikalla. Ensinnäkin sanoisin, että tämän IT-ongelman vuoksi kaikkia kieliversioita ei ole käytettävissä. Tämä on ensimmäinen keskustelu ja tämä on tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn mukainen. Olemme varanneet 15 minuuttia tätä keskustelua varten ja aina mielelläni puheenvuoron esittelijälle. Ei meillä kaikkea aikaa tarvitse tämän parissa käyttää, mutta mahdollisuus on kuitenkin. Herra Lewandowski. Kiitos puheenjohtaja. Aivan oikein. Tämä on ensimmäinen tapaaminen tästä aika teknisestä asiakokonaisuudesta. Meillä on puite, asetus, yritystilastoista ja komissio reagoi kasvavaan kysyntään – joka koskee laatutilastoja, mikä se päätöksentekoa Euroopassa. Tämä on ihan selvää. Tämä ei ole komission ainoa tilastollinen aloite. Parlamentissa käsitellään maataloustilastoja. Käsittelemme myös sosiaalitilastoja. Aloite on tervetullut, koska, koska tämä tulee refit harjoituksesta tässä korvataan kymmenen erillistä asiakirjaa yhdellä asetuksella. Simplifying uh, business. Tämä yksinkertaistaisi yritystilasta ja ehdotus on kuitenkin myös vaativa erityisesti tiedon keräjille. Puite sopimus pyrkii siirtämällisiin johdonmukaisempi ja virtaviivaistettu lähestymistapa, mutta tätä ulotetaan myöskin palveluihin, jotka eivät ole olleet mukana EUn yritystilastoissa, jotka ovat keskittyneet erityisesti teollisuuteen, niin on selkeästi tarvetta ulottaa tätä palveluihin. Olen kuunnellut varjasittelijöitä, myös sidosryhmiä, iloisempia ovat loppukäyttäjät, koska laadukkaalle tilastolle on kysyntää. Sen ryhmille tärkeää on kustannusneutraalius tai kustannusten säästökin. Tämä olisi aito refit-harjoitus, jossa säästettäisiin kustannuksia. Olen komission lähestymistavan kanssa samaa mieltä. Suoraan sanoen, tämähän on Eurostatin aloite. Olen ehdottanut 27 tarkistusta katsovat alueita, kuten tilastojen aiheiden rajoitettu lisääminen, delegoidut säädökset, toimeenpano säännöstöt, jotka hyvin tekniset yksityiskohdat, mahdolliset kustannukset, ne ovat tärkeää minulle. Mä emme halua lisätä taakkaa. Erityisesti niille, jotka tuottavat tietoa. Ja sitten tarvitaan, tarvitaan uutta metodologiaa, joka alentaisi kustannuksia. tärkeintä kustannusneutraalisuuden suhteen on PK-yritykset. En tässä ensimmäisessä keskustelussa halua tämän laajemmin sanoa sitä, mistä keskustelen varjostelijoiden kanssa. Ottelen heidän kantojaan. Tässä selvää on, että tässä on selkeä kysyntää laatutilastoille. Ja haluamme, että niistä tulee mahdollisimman käyttäjäystävällisesti, että tämä olisi aito refit-harjoitus. Kiitoksia herra Lewandowski. Mari esittelijät Aldesta Telitska. thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kollega Lewandowski sanoi puhuvansa lyhyesti. Ja minun on sanottu, että voin puhua vielä lyhyemmin mistä syistä, koska minun lähestymistapani olisi ihan samanlainen kuin esittelijän. Kohtuullinen lähestymistapa, joka perustuu oikeisiin kriteereihin ja periaatteisiin, olen Lewandowskin kanssa myös samaa mieltä siitä, että komission ehdotusta ehkä voidaan periaatteessa tukea, mutta kyllä ehdotukseen liittyy myös monia kysymysmerkkejä. Yksi perustuu vaikutusten arviointiin. Minusta tuntuu, että toivoisin vähän vakuuttavampaa vaikutusten arviointia niiltä osin, mitkä vaikutukset olisivat. Ottaen huomioon, mistä Lewandowski juuri puhui, siis vaikutukset yrityksiin lähinnä, mutta ei ainoastaan pk-yrityksiin. Tässä mielessä ehdotus tai vaikutusten arviointi eivät ole kumpikaan kovin vakuuttavia. Jos ajatellaan Refit-harjoituksen henkeä. Ymmärrän, mikä ajatus tässä on takana. Soveltamasalla ihan ok, mutta minun tarkistukseni olisivat olleet kovasti tällä linjalla, mutta kun meidän toimistemme kesken on ollut jo yhteistyötä, niin suurin osa edustaja Lewandowskin tarkistuksista ovat sellaisia, että olisin voinut ne itse tehdä. Varmasti saamme siis aikaan hyvää yhteistyötä tässä kysymyksessä, kun meillä on samat tavoitteet. Tältä pohjalta minun mielestäni saadaan parempi ehdotus aikaiseksi kuin mitä tämä ehdotus on tällä hetkellä muista seikoista. En halua lähteä toistamaan edustaja Lewandowskin sanomaa, joten säästän aikaa ja sanon ainoastaan, että lähestymistapa, jota esittelijä tässä ajaa, herättää luottamusta. Varmasti selviämme tästä harjoituksesta. Tämä sopii hyvin tämä lähestymistapa. Voin sitä tukea ja pitkälti samaa mieltä suurimman osan kanssa näistä tarkistuksista. Varmasti saadaan hyviä kompromisseja vielä aikaiseksi jotta valiokunta saa hyvän ehdotuksen aikaiseksi. Muut tekniset yksityiskohdat jättäisin esittelijän ja varjoesittelijöiden kokouksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia, Ratelitska. joku muu valiokunnan jäsen puhua? Haluaisiko komissio puhua tästä asiasta? Onko tällä ketään? Please, please, you have the floor, please. Ah, thank you, thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia kovasti. <clears throat> Kovissio kannattaa tätä ensimmäistä Lewandowskin luonnosta ja arvostamme kovasti hänen asiantuntemustaan tällä alalla. Mietintö osoittaa, miten tärkeänä näitä ehdotuksia on pidetty ja tätä rakentava lähestymistapaa, johon on ryhdytty. Meidän mielestämme mietintö on siis hyvissä käsissä. Tunnustamme myös sen, että joitakin huolenaiheita on, jotka koskevat poliittista tasoa, ja kiitämme ITRE-valiokuntaa siitä, että se on antanut meille tilaisuuden selventää joitakin niistä. Tavoitteena komissio pyrkii eh, tämän asetuksen avulla ovat moninaiset, mutta jos Mm, nyt tekisin sitä yhden vennon, niin ne ovat ne, että ensinnäkin vihdoin vastataan pitkäaikaisiin tarpeisiin, joita esimerkiksi Euroopan keskuspankilla on tietojen käyttäjänä. Toiseksi vähennetään taakka, joka kohdistuu yrityksiin. Kolmanneksi ollaan myös pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä relevantteja siinä mielessä, että on käyttöön pieni joustavuusosio datavaatimuksissa varsinkin silloin kun puhutaan dynaamisista tilastoista tietotekniikassa, tutkimus- ja kehitystyössä ja innovoinnissa. Ilman tällaista joustavuutta emme kykene seuraamaan sitä, mitä taloudessa tapahtuu. Hyvin monet ehdotetuista tarkistuksista, siis esittelijän puolesta, ovat näin ensinäkemältä sellaisia, jotka voimme hyväksyä ja voimme helpostikin ottaa ne huomioon. Kuitenkin meidän täytyy selventää joitakin näitä tarkistuksia, jotta voimme te- varmistaa sen, että olemme ymmärtäneet oikein ne tavoitteet, joita näillä tarkistuksilla on tarkoitus saavuttaa. <clears throat> Jotkut niistä, jos olemme ne oikein ymmärtäneet, johtaisivat siihen, että ei kyettäisi täyttämään joitakin avaintavoitteita, ja tästä syystä haluaisimme käyttää tilaisuutta hyväksemme selventääksemme komission ehdotusta – ja näin Odotetaan joitakin tarkistuksia, joissa meillä on näitä huolenaiheita. Yksi kaikkein tärkeimmistä huolenaiheista me koskee tarkistusta 28 liitteessä 2. Ja siinä taas viitataan moni jatkuvuuteen tässä tavoitteessa ja pitkä, ö, lyhyen aikavälin liike-elämän tilastoista. Haluan selventää sitä, että nämä huolenaiheet kattavat kahdeksan eri muuttoja, jotka vaaditaan kuukausittain, ja niiden pohjalta vain kaksi ovat sellaiset, jotka ovat uusia tämän ajanjakson aikana. Muut kuusi ovat jo käynnissä. Eli tarkistus viittaisi siis tähän olemassa olevan tilanteeseen. Näistä kahdesta uudesta sitten, jotka koskevat tätä liikevaihtoindeksiä palveluissa ja sitten tuotantoindeksejä, haluaisin myös selventää sitä, että yli puolet jäsenvaltioista nyt jo tuottavat nämä tiedot. Tämä on todella erittäin tärkeä pyyntö Euroopan keskuspankilta. Se on peräisin jo vuodelta 2000. BKT-ennusteiden ja Euroopan rahapolitiikan valvonnan kannalta nämä ovat aivan oleellisia osioita. Toiseksi haluaisin viitata tarkistuksiin 15 ja 16, jotka taas viittaavat euroryhmän rekisteriin ja komission ehdotukseen siitä, että kansallisessa tilastoviranomaisessa ne henkilöt, jotka työstävät tätä rekisteriä, saavat käyttöönsä kaikki tiedot, jotka koskevat monikansallisia yrityksiä ja voivat ne tunnistaa myös ulkomaiset juridiset yksiköt. Tässä on kyseessä se, että sovelletaan erittäin tiukkaa luottamuslainsäädäntöä, luottamuksellisuuslainsäädäntöä ja jos tietojäsenvaltion jäsenvaltion viranomaiset haluavat asettaa yhden oikeudellisen yksikön koko tähän globaalin ryhmittymään, niin silloin täytyy nähdä kauemmaksi kuin omat rajat. Muussa tapauksessa ei tiedetä, että tällainen oikeuden yksikkö itse asiassa kuuluu nimenomaan tuohon kokonaisuuteen. Siksi on tärkeää, että rajoitettu määrä henkilöitä saa käyttöönsä nämä tiedot ja heitä sitten sitovat tietysti nämä erittäin tiukat luottamuksellisuussäännöt, joihin juuri viittasin. Lopuksi Viittaisin myös tarkistuksen 22, joka liittyy kansainvälisiin tilastoihin yritysten luonteesta, kaupankäynnistä ja toiminnasta, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä kaupankäyntineuvotteluiden kannalta. Tätä tietoa ei tällä hetkellä ei kerätä, mutta poliittisia paineita tähän suuntaan on voimakkaasti. Se, että nimenomaisesti mainitaan nämä tilastot, on osa tulevaa pilottihanketta, ja se osoittaa, että eurooppalainen tilastojärjestelmä haluaa kehittää tämänkaltaista tilastotietoa ja välittää tärkeän tiedon myös politiikan muokkaajille sen suhteen, että tällaista tietoa tarvitaan. Ja sitten poistetaan tarkistuksen 22 mukainen viittaus ei tarjoaisi tämänkaltaista tärkeää viestiä. Eli tarkistukset 8, 9 ja 10 ja niihin liittyvät kysymykset ovat aika pitkälti teknisiä ja tarvitsisivat pidempiä selityksiä ja myös ö, graafisia kuvauksia, joten näin alustavassa vaiheessa vielä ei ehkä ole niiden aika eikä paikka. Komissio kuitenkin mielellään selventää teknisessä kokouksessa näitä asioita Euroopan parlamentin ja komission välillä, jos tämä on mahdollista. Kiitoksia. I'm going to give the floor back to... kiitoksia ja puheenvuoron takaisin herra Leon Lewandowskille loppukommentteihin. Kiitos. Olen iloinen kollegani herra Tileskan kanssa, että olemme pitkälti samalla linjoilla. Ja pyrimme tähän, tekemään tästä aidon refit-harjoituksen. Ei riitä, että meillä on kymmenen tekstiöiden sijasta Tämä ei saa olla ylimääräinen taakka tilastoon ainoastaan tuotteille. Kiitoksia komissiolle. On tärkeää, että on tilaston tuottamiskyvyn täytyy kehittää bisneksten kanssa. Meillä on dynamiikkaa, mutta meidän täytyy löytää tasapaino komission haluaman joustavuuden ja yritysten ennakoitavuuden välillä niin, että on riittävästi aikaa sopeutumiseen. Tämän näihin konkreettisiin näkökohtiin tulee, joita tällä mainittiin. Hintatilastot ovat nyt neljä kertaa vuodessa tuotettavia. Se, mitä kesku- Euroopan keskuspankki pyytää, ei riittävä. Ainakin puolessa jäsenvaltiosta meillä on neljä kertaa vuodessa ilmestyviä tilastoja, ei, tilastoja, ei kuukausitilastoja. Jollekin maille, kuten Puolalle, kuukausitilastot eivät ole ongelma. Jollekin se on ongelma. Sitten tiedon saatavuus, saavutettavuus. Minun tarkistus koski niitä maita, jossa on ainakin yksi monikansallinen yritys alueella. Mitä pilottiprojekteihin tulee, Eurosta kertoo meille. Kauppatilasta pilottiprojekti on jo tehty. Voidaan sitä tehdä tulevaisuudessa. Mutta aina sijaa asetuksessa mainita pilottiprojekteja. Mutta nämä ovat keskustelukysymyksiä. Meillä on siis tervetullut tätä virtaviivaistamista tervetullutta saada kymmenen juridista instrumenttia tiivistettyä yhteen. Tiedämme kahdesta aloitteestaan tarinan, eli maatalous- ja sosiaalitilastot ne eivät etene nopeasti. Jäsenvaltiossa eipä halutta, mutta ne pelkäävät kustannuksia näissä suhteissa. Meidän pitäisi tehdä käyttäjäystävällinen asetus. Ja komission ystävällinen tulitus. Varmasti me löydämme tässä kompromissin sen suhteen. Kiitoksia herra Lewandowski. Tarkistusten takaraja on marraskuun 17. Kiitoksia herra Lewandowski johtopäätöksistä. Ja nyt palataan kohtaan kymmenen. Monivuotinen rahoituskehitys ja parlamentin kannan luominen siihen vuoden 2020 jälkeen. Ymmärrän, että esittelemme on valmis puhumaan herra Eelää. Hän puhuu esittelijän puolesta herra Eelää. Kiitos oikein paljon. Pahoittelut, että valmistelemani Nesko ei päässyt paikalle. Käyn lyhyesti läpi hyvin kattavan Marineskun ehdotuksen. Käytännössä katamme kaikki poliittiset kysymykset, jotka Itressä tulevat esiin ja liittyvät budjettikysymyksiin liikkeelle lähdetään teollisuuspoliittisesta strategiasta, syvennetään energiamarkkinoita, viitataan digitaalisiin sisämarkkinoihin ja sen välineisiin, pyydetään parempaa EU-välineiden koordinointia, erityisesti tietoteknologia, energia, infrastruktuuri ja niin edelleen. Siinä viitataan myös avaruusbudjettiin aikaan vuoden 2020 jälkeen ja sitten vielä puolustuspoliittiseen kysymykseen. Tässä ovat ne kysymykset, jotka voivat tulla esiin. Ja EPPn puolelta sanoisin, että voisimme ehkä – lisätä vielä konkreettisen luvun, kun puhutaan viittauksesta, että BKTstä 3 prosenttia jäsenvaltiossa käytettäisiin tutkimukseen, niin sitten vielä, että viitattaisiin ja mainittuun 120 miljardin lukuun puitteohjelman yhdeksän osalta. Esir 2 Kokoseen viitaten emme haluaisi, että tutkimus- ja kehitysohjelmista otettaisiin jälleen. Viittaisimme EIT myös ja innovaatiokuiluun ja siihen synergiaan, jota tarvittaisiin. Viitattaisiin myös kulttuuria luoviin aloihin ja mitä tulee budjetin sääntöihin, niin viittaisimme tällaisten könttäsummien lähestymistapaan yhteen tilintarkastuksen ja siihen, että olemme sitä mieltä, että puiteohjelman yhdeksän pitäisi liittyä apurahat, eikä se, että muutettaisiin järjestelmää niin, että siinä olisi lainoja eikä apurahoja. Tässä ihan lyhyesti esittelijän, valmistelijan kannat ja sitten EPPn kanta suhteessa tähän aiheeseen. Kiitos. Very much, Mr. Ila. Now we... Kiitoksia, herra Ela. Varjoesittelijät. Herra Väänä. Kiitos paljon, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Valitettavasti edustaja Gaier on sovittelukomiteassa neuvottelemassa budjetista, ja siksi hän pyysi minua esittelemään omat kantansa ensin. Paljon kiitoksia valmistelija Marineskulle Monet itse tärkeät kysymykset ovat tässä tekstissä mukana. Edustaja Gajer voi niitä tukea, esimerkiksi sitä, että pitää olla riittävät rahoitusvarat energiaunionin saattamiseksi loppuun Euroopan tutkimusalan ja digitaalisen sisämarkkinakysymyksen ajaminen on myös tärkeää. Valmistelijan tavoin hän pitää hyvin tärkeänä sitä, että verkkojen Eurooppa-välineellä on riittävästi budjettia samoin avaruuspolitiikassa. Muutama seikka edustaja Gajer halusi painottaa lisää. Olisi tärkeää, että komissiossa ajatellaan ennen kaikkea työpaikkoja kasvua. SED-ryhmä haluaisi lisäksi kunnollista tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusta, erityisesti niillä aloilla, jotka mahdollistavat ilmastotavoitteista kiinni pitämisen, kuten energiatehokkuus. PK-yritysohjelmat, kuten PK-väline ja COSME, pitää saada mukaan tuleviin rahoituskehyksiin, koska pk-yritykset luovat selkärangan EUlle. Ja sitten Itren aloista vielä edustaja Geier haluaisi huolehtia virastojen riittävästi rahoituksesta, että virastot voivat kasvavista työtaakoistaan huolehtia tehokkaasti tulevaisuudessakin. Lisäksi edustaja Geier haluaisi puhua siitä, että – Esir esimerkiksi tai puolustusohjelmat eivät saisi joutua leikatuksi. Olemassa olevat hyvin toimivat ohjelmat, kuten verkkojen Eurooppa-väline, on turvattava tulevaisuudessa ja tarkistustensa kautta edustaja Gaier painottaa tätä lähestymistapaansa. Hän mielellään tekee läheistä yhteistyötä valmistelijan varjovalmistelijoiden kanssa. Kiitos. Thank you, Mrs. Werner, on behalf of... Kiitoksia, Rova Werner. Herra Telitskallista. Uh, thank you, sure. I think that... Kiitoksia, puheenjohtaja. Paljon on kyllä todettu jo. Ja olen tietoinen siitä, että meillä on tiettyjä perusperiaatteita, jotka minun mielestäni on otettu tässä esittelijän toimesta huomioon. Haluaisin vain esittää yhden päähuomion joka saattaa johdatella meitä myös tulevissa neuvotteluissa, kun puhutaan monivuotoisesta rahoituskehityksestä ja politiikan muokkaamisesta. Esittelijä on korostanut innovaatiokysymystä. Sen ei tule tapahtua horisonttiohjelman kustannuksella. Ja tämä on kaikki hyvin perusteltu, mutta samalla tietysti mehän tiedämme, että tiettyjen poliittisten muutosten vuoksi joissakin jäsenvaltioissa on jännitteitä ja on pyrkimyksiä tulevaisuudessa uudestaan EU-rahoitusta, ei välttämättä myönteisen suuntaan. Ja tämä saattaa tapahtua jonkin, jonkun politiikan kustannuksella ne ohjelmat, jotka liittyvät innovointiin, ovat tässä keskeisiä. Meidän tulisi pitää se mielessä nyt jo tänä päivänä ja myös tulevaisuudessa se, että tämä saattaisi soveltua siihen, että minkälainen ekojärjestelmä meillä on Euroopassa ja miten kykenemme tulevaisuudessa kilpailemaan pääkilpailijoidemme kanssa. Kysymys on rahoituksesta. Ja minun mielestäni meidän tulisi tulevaisuudessa keskittyä vielä enemmän rahoituksen ja yhteisrahoituksen näissä tulevissa ohjelmissa, joissa Teollisuutemme siis tarvitsee edelleen tukea, mutta sama soveltuu ja tästähän Itrekin on vastuussa näihin muihin osioihin, jotka muodostavat tämän järjestelmän ja myös säätelyympäristöön. Joskushan me jaamme tai erottelemme rahoituksen sääntelykehyksestä, mutta ne ovat kuitenkin kolikon kaksi eri puolta ja siitä syystä minun mielestäni sitä pitäisi ottaa huomioon. Ihan Lyhyesti sanottuna, mielestäni se mitä esittäjä tänään on esittänyt on todennäköisesti se suunta, johon tulee edetä. Mitään suuria kielteisiä kommentteja tässä suhteessa ei saa olla. Anteeksi, mitä? Kiitos. Olemme nyt siirtymässä sellaiseen suuntaan, jossa paljon painostusta kohdistuu EU-budjettiin. Ja koko tämä prosessi, johon nyt ollaan ryhtymässä, niin siinä on paljon erilaisia tärkeitä osioita tulevaisuudessa ja on tärkeää, että meillä on järjestelmällisempi, käsitteellisempi näkökanta siihen, millä tavalla tätä politiikkaa muokataan tulevaisuudessa. Näin pitkälle menisin ja katsotaan sitten, miten asia toimii. Mutta mitään erityisiä varoimia minulla sen suhteen ei ole, mitä esittelijä tähän mennessä on esittänyt. Ketä Sara Telitska ja Tromes Vihreät? Voin jatkaa siitä, mihin Pavel jätti tämän. Poliittisesti kysymys on sellainen, että olemme 10 miljardia miinuksella, kun yhdistynyt kuningaskunta lähtee ja, ja monissa välikunnissa keskustellaan siitä, mistä rahat tulevat. Ja minä vähän hämmästyttää herra Marineskon mietinnössä se, että omista varoista ei puhuta mitään. Jos uusia omia varoja ei ole, jäämme puristuksi rahoituksellisesti, joten Hittaren pitää puhua myös omista varoista. On kaksi aluetta, jos suuri yleisö uskoisi meitä. Kuka, paitsi Eurooppa, on vähentänyt Roomin kuluja, verkkovierailukuluja, kuluja kuka muu kuin EU mahdollista haluaa internetin. Onko hölmöä pyytää pientä maksua jokaisesta viestinnästä, joka voisi tulevaisuudessa mahdollistaa lisää parannuksia? Me voimme osoittaa, että vähennämme kansalaisten kustannuksia. Sama pätee sähköön ja maakaasun ilman eu sähkö- ja maakaasumarkkinat markkinoita, EUn kustannukset eivät ole sinä tällaisia. Kun rajat avataan, optimoille tulee tilaa. Meillä pitäisi olla vähän poliittista rönttiä sanoa, että aloilla, jossa kykenemme osoittamaan tai jopa alentaa kustannuksia, vähentää kansalaisten kustannuksia. Me alueet, joissa voimme parantaa optimaalista lopputulosta, luoda siihen mahdollisuuden optimaalille lisää tilaa, siellä voimme pyytää myös vähän lisää varoja. Meillä on Bonnissa, ei kovin kaukana, sieltä sanotaan Fidjikop-tilaisuus. Meren pinnan nousu aiheuttaa niin paljon stressiä Fidjille, että me järjestämme ilmastokokouksen Bonnissa ilmastorajoituksen suhteen tekstiä täytyy vähän muuttaa. Samoin valtavirtaistumisen suhteen sitten teollisuuspolitiikka, joka on kytköksissä innovointiin – siellä me olemme moni herra Ellerin aloitteiden vuoksikin. Me, tilanne on riskirahoituksen suhteen parantunut, startup-yritysten suhteen parantunut, mutta isot ää, projektit, akut ja aurinkoenergia, siinä tarvitaan isoja summia, ei pikkurahaa. Meillä on näitä ongelmakilpailla Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Miten Elon, Musk, miten Elon Musk kykenee toteuttamaan jättiprojekteja akkujen suhteen, koska hänen projektillaan on val- Yhdysvaltain val- liittovaltion takuut. Meillä ei ole mitään vastaavaa. Herra Marines, kun mietin sen tässä hyviä muotoiluja, voisi vaikka vähän terveyttää niitä. Sitten uusiutuvat energianlähteet, jos me haluamme optimoida rajat ylittävällä tavalla, niin olisi hyvä, että vuoden 2020 jälkeen meillä olisi vähän ehdotuksia pöydällä. Jos hallitukset haluavat yhdessä työskennellä uusintuvan energian parissa, olisi hyvä, että meillä olisi tarjota takuita. Se vähentäisi kaikkien kustannuksia. Ja nämä ovat aiheita, joista saadaan tehdä tarkistuksia. Kiitos. Tässä Thomas ja Gosta Sakuraffa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä alustavasta lähestymistavasta aiheessa ja siitä, miten tärkeää on valmistella Euroopan parlamentin kantaa tulevaan monivuotisen rahoituskehykseen. Ja tämän puitteiston täytyy pohjautua kehitykseen suhteessa jäsenvaltioihin ja ulkomaailmaan. Näin tämän poliittisen valinnan täytyy jäädä voimaan suhteessa mihinkään muihin prioriteetteihin. Onko, onpa sitten kysymys kilpailukyky, kilpailukyvystä tai mistä hyvänsä muusta politiikasta, johon liberalismi johtaa tai päämarkkinaunionin toiminnasta. Täysi riippumattomuus, eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteista. Täytyy varmistaa niin, että tämänhetkinen tilanne, jos Euroopan unioni on, merkitsee sitä, että me tarvitsemme uutta pontta eteenpäin. Meidän täytyy hallinnoida resursseja ja varmistautua siitä, että suhteessa ulkomaailmaan olemme vahvoja ja yhtenäisiä. Kaikki myönnytykset, joita tehdään, niiden täytyy olla voimakkaan rahoituksen perustana. Uusi Euroopan strategisen politiikan rahaston täytyy tukea eurooppalaista teollisuutta. Meillä täytyy olla oikeat ohjelmat käytössä, ja kuten Kosme esimerkiksi. Tämän lisäksi meidän täytyy vielä tarkastella prioriteettejamme yhdellä ennakkoehdolla. Kaikki uudet askeleet, joita otetaan, täytyy astua varovasti. Ja niiden täytyy heijastella joustavuuden politiikkaa. Euroopan unionin täytyy tietysti vastata sille tuleviin uusiin haasteisiin ja meidän täytyy ottaa myös huomioon rahoituskriisi. Lisäyksinkertaistaminen on välttämätöntä. Ja minusta meidän täytyy kiinnittää huomiota myös Brexitin aiheuttamiin ongelmiin. Nämä ovat kriittisiä tekijöitä, kun pyritään muokkaamaan uutta puitteista Euroopan parlamentin ja MEPien täytyy olla aktiivisessa ja dynaamisessa roolissa, kun käsitellään koko tätä neuvotteluprosessia, jotta siitä on hyötyä Euroopan unionille. Thank you very... Paljon kiitoksia. Muut kiinnostuneet jäsenet. Rava Grosteet ensin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin kollega Marin Esko, joka valitettavasti ei ole paikalla. Kiitoksia tästä työstä ja lausunnotolonnoksesta. Tärkeää on, että meidän budjettimme suosii innovointia ja teollisuutta vastaa kunnianhimomme. Kaksi kommenttia yhtä. Avaruuspolitiikka. Meidän täytyy jatkaa meidän Galileo Copernicus-projekti reittien kehittämistä näiden maajaa, kuten lippulaivojen kehittämistä. Ja meidän täytyy jatkaa Euroopan avaruusstrategia mietinnön linjoilla. Ja viimeisen kappaleen viimeisessä lauseessa sanotaan, että puolustusohjelmat, niistä niitä pitäisi ei pitäisi rahoittaa muista ohjelmista. Olen periaatteessa täysin samaa mieltä, mutta täytyy selkeyttää se, että puolustuksen suhteen tämä ei ehkä päde ennen kuin vuoden 2020 jälkeen, koska ensimmäiset puolustusohjelmat alkavat 19 tai 20 vuosina. päätökset on tehty nopeasti on historiallinen mahdollisuus luoda näitä ohjelmia. Rahoitusta ei alun perin oltu päätetty ja siksi niiden täytyy saada vartosta osittain paljon uudelleen käytöstä ja myöskin rahoitusmarginaalista. Olen tämä puolustusteollisuusmietinnön esittelijä. Olen vakuuttunut, että ne ohjelmat, joissa rahoitus 2020 rahoitus on käytetty, me haluamme pitää Haluan pitää huolta siitä, että rahoitus riittää. Tulevaisuuden suhteen olen samaa mieltä säännöstä, mutta tämä täsmennyksen halusin antaa. Se ratkaisema oman mietintöni kannalta, joka pian valmistuu. On tärkeää löytää rahoja 2020 jälkeen puolustusteollisuudelle. Next. Kiitos. Lewandowski. Kiitos. Ihan lyhyesti komisekka vain. Ensinnäkin ITRE-valiokunnan panos. On tärkeää, että voidaan huolehtia tutkimuksesta, kehityksestä, kosmesta ja varuspolitiikasta. Ja sitten omat varat mainittiin. Marineskun tekstissä niitä ei ole, mutta – olen aiheen esittelijä Debren kanssa, että tämä on varmasti tiukka kanta, joka parlamentista esitetään. Me tietenkin jatkamme tätä työtä, vaikka olemme epäonnistuneet aikaisemmissa yrityksissämme saada omia varoja alkaiseksi. Ehkä Brexitin yhteydessä on pieni mahdollisuuden ikkua. No, sitä pitäisi käyttää hyödyksi. Parlamentilla on hyvin kunnianhimoinen tavoite voite saada monivuotiset rahoituskehykset vuoden 2020 jälkeen sovittua ennen vaaleja. Ennen vuoden 2019 vaaleja. Suoraan sanottuna maaliskuuhun 2019 mennessä on näin aikaa. Vaikka komissio viimeistelisi ehdotusta – vuoden 2018 kesä-heinäkuuhun. Tämä on kyllä hyvin kunnianhimoista, kun muistelen, että edellisissä neuvotteluissa meni kaksi ja puoli vuotta. Kaksi ja puoli vuotta ja nyt halutaan saada neuvottelut päätöksen ihan Formula 1 tahtiin seitsemässä kuukaudessa. Suhtaudun vähän skeptisesti, ottaen huomioon Brexit ja kaikki, niin yritetään tätä kyllä. Mutta meillä on johtajien agendan kanssa vähän ongelmia, kun se on ihan erilainen kannaltaan. Jopa kesäkuussa vaalien jälkeen tämä on yksi ensimmäisistä sovittelukokouksista. Eli meillä on eri kalenterit nyt parlamentissa ja johtajien osalta, eli neuvoston osalta. Tässä on ongelma näiden kahden toimielimen pitäisi voida sopia yhteisestä aikataulusta. Kiitos. Kiitoksia, herra Lewandowski. Herra Kelly. Thank you very much. And, uh, I'm in Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä yleisesti ottaen kollegat ovat sanoneet. Hyvin myönteinen lähestymistapa. Ja tietysti Marin Esko on tehnyt aivan erinomaista työtä. Ja täällä on otettu esille joitakin näistä prioriteeteista, joista olen samaa mieltä kohtaan ottaisin esille, koskee sitä, että suhteessa siihen, mitä Claude juuri sanoi, vaikka hän nyt lähteekin, kun puhutaan omista varoista ja Lewandowskikin lisäsi tämän, niin vaikka aiemmin on hylätty ajatus siitä, niin me emme kuitenkaan meidän kannata sanoa, että me hyväksymme tuon hylkäyksen, sillä joka vuosi on yhä enemmän perusteita sille, että Euroopan unionilla olisi omat varat. Varsinkin aloilla, joissa kykenemme kehittämään lisäarvoa. Claude mainitsi äh, verkkovierailut, edullisen internetin, sitten mainittiin Galileo, Kopernikus ja niin poispäin. Tähän voi liittää myös solidaarisuusrahaston Erasmuksen ja muut. Mitä enemmän kyetään suuntaamaan rahaa näihin erittäin tärkeisiin eurooppalaisiin ohjelmiin, sitä tehokkaampia ne ovat ja sitä useampi kansalainen näkee, että Euroopan unionin mukana on hyvä asia, paljon parempi kuin että ollaan vain yksin. Ja tästä pääsee siihen, mitä alun perin sanottiin, täällä on kuitenkin iso elefantti salissa, joka on Brexit, ja se, millä tavalla se vaikuttaa tilanteeseen, mehän tietää tiedä. Onko asia viety päätökseen ennen seuraavaa rahoituskehystä? Onko tässä pidempi vai lyhyempi siirtymäkausi? meidän täytyy kuitenkin siirtyä eteenpäin, viedä eteenpäin niitä faktoita meillä on ja tehdä, pyrkiä parhaimpaan lopputulokseen. Ja meidän tulee pyrkiä välittämään myös tämä viesti kansalaisille, että kaikki tapahtuu heidän etujensa nimessä, kaikkien eurooppalaisten edun nimessä. Ja tämä on paras tapa se hoitaa. Meillä on hyvin monia esimerkkejä siitä, kuten juuri huomautettiin. Eli olla hyvissä liikkeellä ja varsinkin minusta meidän täytyy nimenomaan olla samaa mieltä näistä muutamasta periaatteesta, joita haluamme viedä eteenpäin. Ja näin sitten to- toivottavasti ne viedään menestyksellisesti päätökseen. Giving flow back to Mr. Ilan Autu. Kiitos herra Kelly ja nyt annan puheenvuoron herra Ellerille loppukommentteja varten. Reflect what... No, vähän vaikea nyt pohtia, mitä edustaja Marinesku sanoisi tässä tilanteessa, mutta minusta tuntuu, että voisimme kaikki edustaa yhteistä kantaa. Kaikki lisäykset perustuvat ja aikaisemmin muissa mietinnöissä tehtyihin päätöksiin, joita varmasti voimme tukea. Lisään vain pari seikkaa. Ja tiedän, että edustaja Lewandowski on hyvin realistinen varmasti, kun budjettineuvotteluista puhutaan, mutta meidän pitäisi lähteä kerjäämällä liikkeelle. Sanoa, että Tämä saattaisi olla tärkeä Euroopan tulevaisuuden takia ja siksi meidän pitäisi sanoa, että jäsenvaltiot ovat päättäneet käyttää 3 prosenttia BKT, ja tässä on epäonnistuttu. Tämä on poliittinen lähtökohtamme. Ei se, että haluamme suuremman budjetin. Jopa 120 miljoonaa voisimme ehkä sopia siitä, kun puolivälien arvioinnista nämä tehtiin, nämä päätökset että halusimme kolme prosenttia kaiken kaikkiaan pkt tutkimus- ja kehitystyöhön. Emme lähtisi siis kerjäläisinä liikkeelle, vaan viitattaisiin siihen, mitä budjetista on jo päätetty ja sitä ei ole toteutettu. Se oli ensimmäinen seikka. Toiseksi. Ehkä lyhyesti edustaja Turmasin puheenvuoron viitaten, jos joudumme siirtämään suuriin hankkeisiin tutkimus- ja kehitysvaroja – niin pyytäisin, että koordinaattorit ehkä vähän muistelisivat hiljattaista päätöstä, joka liittyy komission teollisuusstrategiaan. Tämä on ehkä yksi surkeimpia asiakirjoja, mitä olen joutunut näkemään urani aikana. Ja tämä on teollisuusvaliokunta. Ja nyt tämä jää valiokunnan puheenjohtajalle täällä, mutta tämä on teollisuusvaliokunta. Jos teollisuusvaliokunta ei ota kantaa komission teollisuusasiakirjaan, niin kuka sitten? Erityisesti jos haluamme perustutkimuksesta liikahtamista tai koko arvoketjun osalta vähän kunnianhimoisempiin tavoitteisiin, jotka liittyvät teollisuuspoliittisiin strategioihin tai teknologisiin strategioihin, joten Vetomukseni olisi vain, voisimmeko pohtia uudestaan nyt tätä. Ehkä voisimme vähän vahvistaa itselleen asemaa niin, ettei jätetä ihan huomiotta komission esitykseen, että vain arvon puheenjohtajan kontolle tällaisen kirjeen kirjoittamista. Tämä on kyllä heikoin asiakirja, joka komissiolta on nähty tällä saralla. Ja lopuksi monivuotisista rahoituskehyksistä. Todella kaikki pitäisi järjestelmällisesti ottaa mukaan. Ei tee, sitä ei mainittu, se pitäisi mainita. Meillä pitäisi olla järjestelmällinen lähestymistapa. Tässä ei nyt tällaista rusinnat pullasta ajatusta, josta voisi päätellä, että meillä on tiettyt painopistealueet. Uskoakseni puhun kaikkien kollegoiden nimissä, kun sanon, että haluamme kattaa kaikki nämä asiat, jotka liittyvät Itren salkkuun. Pyytäisin vain valmistelijan nimissä, että ei painoteta vain tiettyjä seikkoja, vaan katsotaan todella kaikki järjestelmällisesti. Se olisi mielestäni tärkeä asia. Niin, ettei luoda sellaista käsitystä, että haluttaisiin leikata jostain vaikka eteen budjetista Kiitos. Kiitoksia, herra Tarkistusten takaraja on 14. marraskuuta. Tämä esityslistan kohta on käsitelty. Viimeinen kohta on muut esille tulevat asiat. Onko muita asioita? Jos ei, päätävä kokouksen seuraava kokoukset 27.8. marraskuuta. Kiitos.